aina neuvotteluissa mm, komissio tulee pitämään parlamentin ajan tasalla kaikista eri kehitysvaiheista. Kiitos komissaari de Gucht. Tässä on kaksi päätöslauselmaesitystä 2674 2013 ja vihreiden ryhmän oma. Keskustelu on päättänyt ja huomenna äänestetään 11.30 alkaen. Hyvät naisten herrat, 260 äh, artiklan mukaisesti korjauksista, joihin ei ole mitään kommentteja, joka tarkoittaa sitä, että nämä korjaukset on hyväksytty. Seuraavana esitys